Herr Präsident! Die Sitzung ist... Istunto on jälleen avattu. Pyydän teitä istuutumaan. Nyt saamme kolmannen äskerroksen ja minulla oli uusia ehdokkaita Euroopan parlamentin puhemieheksi ainakaan ilmoitusta ole tällaista saanut työjärjestyksen mukaisesti. Toisen ensiskierroksen ehdokkuudet pysyvät. Pyydän, että salivahtimestarit nyt jakavat äänestysliput ja kirjekuoret ja pyydän, että ääntenlaskijat ottavat paikkansa. Pyydän, että ääntenlaskijat menisivät paikoilleen.